Parhaat kollegat, kuulimme eilen, että kollegamme Gianluca Bonanno menehtyi yllättäen eilen. Hän oli Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2014. Hän oli teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsen. Samoin hän oli EU-AKT-yhteiskokouksen jäsen. Edustaja Bonanno joutui eilen traagisen liikenneonnettomuuden uhriksi ja hän menehtyi onnettomuuspaikalla. Hän oli monien vuosien ajan Italian kunnan Bogorsesian kaupunginjohtaja. Hänen puolisonsa eh, selviytyi onnettomuudesta hengissä ja puoliso ja lapset jäävät kaipaamaan perheen isää. Monet kollegat olemme hyvin, hyvin järkyttyneitä tästä onnettomuudesta. Ajatuksemme ovat Buonannon vaimon luona. Toivomme, että hän toipuu onnettomuudesta mitä pikimmin. Nyt pyytäisin, hyvät kollegat, että nousette kunnioittamaan kollegamme muistoa.